24. Äh, ja 25. helmikuuta pidettyjen istuntojen pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko huomautuksia kollegoilta? Jos ei ole, niin sitten